tuomioistuimeen. Äänestys alkaa. Alors vous nous direz quel est votre vote si ça ne marche pas. C'est bon No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirto on hyväksytty 33 puolesta, kolme vastaan ja kolme tyhjää. Et sur la modification des... Ja henkilöstössä tapahtuneista muutoksista. Äänestämmekö? Edustaja Depre haluaa, että äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Ja nyt budjetti luonnokseen. Siirrymme seuraavaksi. Oui, quel vote? Moi, je ne voterai pas à ce moment-là. Donc. Ensimmäinen äänestys sopimuksesta, jota meille on esitelty täällä, josta kävimme keskustelun vastikään. Nimenhuutoäänestys taas. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty 24 puolesta, 9 vastaa, 6 tyhjää. Kaksikymmentäneljä, yhdeksän ja kuusi. Et alors maintenant, on vient aux amendements. Nyt tulemme esittelijän tarkistuksiin. No, se y se c'est... Tout ça... Sur l'ensemble des amendements. Kaikista tarkistuksista. Se lienee tämä, sanoo puheenjohtaja. Alors maintenant, nous devons nous prononcer sur les... Nyt me käsittelemme esittelijän laatimat tarkistukset, jotka kuvaavat erittäin hyvin sopimusta, jonka vastikään hyväksymme. Eli siis äänestämme kaikista tarkistuksista vai käsittelemmekö ne yksi toisensa jälkeen? Rouva Guardia Savala. Minä olen nyt ihan sekaisin. Mistä täällä nyt äänestetään? Esittelijän suullisista tarkistuksista ensimmäisessä osassa vai se, mikä nyt on meille jaettu tänään, vai tämä äänestyslista, vai menemmekö tarkistus tarkistukselta, vai esittelijän suulliset tarkistukset, jotka hyvin kuvaavat meille, mistä sopimuksessa on kysymys? Alors, j'ai une demande. <laughs> Vous avez la parole. Oui. Ryh, sosialistiryhmän ei haluaisi äänestää kappalista, jossa puhutaan kaikista budjettikohdista ja leikkauksista. Ei koskaan olla tehty näin mietintöjen suhteen. Tässä on kyse yleismietinnöstä, enkä minä nyt ymmärrä, minkä takia pitäisi koko kappale laittaa tähän. Voisimme äänestää erikseen siitä, niin se olisi meille ihan hyvä käypä järjestely. Madame Gardia Zabal. Rouva Gardia Sabal on sitä mieltä, että ei ole välttämätöntä aivan erityiskappaleessa mainita kaikista niistä budjettikohdista, joissa puhutaan budjettileikkauksista – budjettiluonnoksessa. Et, et donc, vous vous en tiendriez... Ja eli silloin säilytettäisiin ensimmäinen, ensimmäisen lauseen ensimmäinen alakohta. Ah, voilà. On demande à supprimer tout le paragraphe pyydetään, että pyydetään, se, poistetaan seuraava kohta. Jusqu'à contingency reserve. Oui. Mais la première phrase... Ensimmäinen lause, jossa sanotaan of the ordinary expenditure approved in the preliminary draft estimates by the Bureau by euro 20 million. Ei se ole välttämätöntä, koska edellisessä lauseessa sanotaan, että rajataan normaalikulut neljännesosaan. Position par rapport à ce souhait. Edustaja Tarano, mikä teidän näkemyksenne on tähän toiveeseen? Ai... No, minä ehdotin tätä suullista tarkistusta viime vuoden kokemukseni perusteella. Silloinhan meillä oli mainitut budjettikohdat ja myös niitä vastaavat summat. Ja jos oikein muistan, niin kokemukseni ö, mukaan me menetimme tämän ö, äänestyksen. Ja siksi olenkin taipuvainen noudattamaan juuri tätä ehdotusta. Nous avons adopté... Oui, Madame Holmeyer. Edustaja Holmeyer. Minulla on äh, konkreettinen kysymys. Äh, jos äh, hen... Siis tämä sanotaan säännössä kun puhutaan henkilöstön maksamisesta, eikä meillä budjettivaliokunnassa ole mahdollista päättää yhtään mitään muuta kuin mitä meidän säännöissämme sanotaan esimerkiksi palkkojen nostamisesta. Eli henkilöstösääntö on se, joka päättää ja, ja se on määritelty siinä. Ja joka vuosi sitä sopeutetaan sitten sen mukaan, mitä on tapahtunut. Enkä minä edes tiedä, onko tämä 0,4, 0,8 vai 0,6, mutta henkilöstösääntö on se, joka tämän päättää, eikä se, mitä me emme me voi päättää mitään, mikä on oikeudellisesti määritelty lainsäädännön pohjalta. Näin vain on. Nee, das steht hier 1,4 Tässä sanotaan 1,4 äh, prosenttia. 1,4 prosenttia palkkojen nostamiseen. Uh, oui, Niin puheenjohtaja, niin kuin esit, minä olin viime vuonna esittelijänä, minä vannoin, etten käytä puheenvuoroa, mutta, mutta haluan kuitenkin vain sanoa, että minä tuen Rouva Gardia Sabalin tekemä ehdotusta kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että jos lähdetään puhumaan näistä kohdista, joissa leikataan mainitsematta summia, ei siinä ole paljon järkeä. Mielestäni eihän se nyt lisää tähän mitään. Päinvastoin, jos minä nyt viittaan siihen, mitä viime vuonna tapahtui, on uusia uusia tekijöitä, jotka ovat tulleet mukaan peliin. Sen jälkeen, kun me olemme arvioineet summat ja kun me olemme lopullisesti äänestäneet määrärahoista kohta kohdalta, koska perustettiin uusi poliittinen ryhmä tällä välillä. Emmekä me voi sitten ajatella sitä, mitä me arvioimme silloin, koska se ei enää ole aktuellia. Eli tämän tyyppinen tapahtuma voi tapahtua jatkossakin. Sen takia mielestäni Rova Gardia Sabalin tekemä ehdotus, hänen ehdotuksensa on ihan asiallinen. Ja vastaan Rova Holmajörille myös sen, että tilanne oli ihan prikulen sama viime vuonna. Me viime vuonna päätimme, että yleisiin menoihin rajataan katto 1,6 prosenttiin. Ja sitten kun me tajusimme, että inflaatio oli korkeampi, että olisi pitänyt vähän korjata lukuja, niin silloin me yksinkertaisesti päätimme, että pidämme kiinni 1,6 prosentista ja sitten kor- löydämme korvaukset muista budjettikohdista, joilla voimme sitten paikata nämä lisäkustannukset. Eli tämä optio on mielestäni hyvin vastuullinen, jos ajattelemme sitä noin budjettitermein. Ja näin ollen, jotta me voimme vähän säästää näitä marginaaleja, voidaksemme maksaa 2016 palkat, olemme maksaneet vuoden 2016 vuokrista osani vuonna 2015. Siirrot toteutettiin vuoden 2015 lopulla, jotta voimme... Öö, siirtyä vuoden 2015 vuokrista kahteen, vuoteen 2016. Voitte tutustua näihin lukuihin. Mutta haluaako täällä joku finanssiosastolta käyttää puheenvuoron? Merci, monsieur le président. Peut-être juste un, une toute petite... Ihan pieni selvennys vain tähän kohtaan, josta Zabel puhui. Minun mielestäni tätä ei pidä hyväksyä siten kuin se on kirjoitettu, koska siinä sanotaan, että vähennettäisiin sille tasolle, jonka byro hyväksyi. Siis äh, byrohan oli jo tehnyt tämän leikkauksen, eli nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ähm, muistatte sen, että Ähm, byro ja sovittelu ovat hyväksyneet tämän äh, leikkauksen, tai sitten poistetaan koko kohta, koska äh, se esiintyy jo siinä ähm, ehdotuksessa, jonka koko vyy tulee tänä hyväksymään. Arvoisa esittelijä, ehkä voimme pitää kiinni tästä ensimmäisestä alakohdasta, jossa sanotaan, että pidetään kiinni siitä 2070 1.4% compared to the 2016 budget. Eli siis pitäydytään tässä 1,4 prosentissa säätelemme vuoden 2016 budjettia. Eli poistamme kokonaan tämän kappaleen, niin kuin Rova Gardia Sabal tässä jo toivoi ja jota edustaja Debre tuki ja kannusti. No, kun tämä on nyt käsitelty, teillä on silmien edessä esittelijän Tarkistukset. Ensimmäiset. Ensimmäinen tarkistus, kuka äänestää puolesta. Kaikista tarkistuksista näin muutettuna Koko tekstistä nyt äänestämme. Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Tämä nyt ei ollut ihan selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 13 vastaan, kolme tyhjää. Tarkistukset on hyväksytty. Alors, Bien. Vous avez les listes. No niin, teillä on äänestysluettelo. Meillä on ensimmäinen suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus numero 19 puolesta. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Kompromissi numero kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus numero 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 16 vastaan. Kompromissit 4 ja 5 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus numero 23. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tarkistamme. Koneellisesti äänestys alkaa. Tarkistus 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 vastaan 16, kaksi tyhjää. Seuraavaksi tarkistus numero 29 on vedetty pois. Kompromissi numero 6. Puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi numero seitsemän puolesta. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 37 puolesta. Rouva Gardia Sabal. Anteeksi. Me haluamme siis pyytää tästä erillisäänestystä, koska ensimmäisessä ensimmäinen osahan on jo toteutunut. Emme oikein näe mitään perustelua äänestää siitä. Pyydetään, että äänestetään, äänestetään kohdasta, joka alkaa As the Secretary General. Emme pyydä siis pääsihteeriltä ja puhemiehistöltä jotakin, joka on jo pyydetty. Eli uh, as the Secretary General to ensure the necessary control, että siitä kohdasta äänestettäisiin aina loppuun asti. Mitä edustaja Depre on mieltä tästä? Tarkistus pidetään sellaisenaan, eli nyt äänestämme numerosta 37 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 43 puolesta vastaan tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 20 vastaan 19. Eli se kattaa numerot 43 ja 40. Tarkistus. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Te, te ette äänestäneet, mutta miksi ette äänestäneet? Äänestys käytiin jo, sanoo puheenjohtaja. Il faut reprendre le vote alors. Pitääkö meidän nyt äänestää uudestaan, kysyy puheenjohtaja. Hello? Äänestetään uudestaan. Tarkistuksista 40 ja 43. Äänestys alkaa. 43 ja 40. vous votez ou pas J'ai 37 votes. Il y a... 37 ääntä sieltä puuttuu, koska 38 pitäisi olla. Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 vastaan. Amendement 44. Tarkistus 44. 44 puolesta Il est tombé. Tämä tarkistus raukeaa. Eli tarkistus 45, 46 ja 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyjä. Tarkistus 48 raukeaa. Samoin 49 Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero 10 puolesta vastaan. Amendement numero... Tarkist, ö, kompromissi numero 10. Rova Gardia Saval. Désolé, mais... Je vous en prie. Comme on n'a pas eu le temps de travailler, il faut... Niin, meillä ei ole ollut kovin paljon äh, aikaa tehdä näitä suullisia tarkistuksia. Me haluamme, että 53 tarkistuksesta e, e, äänestetään erikseen, eli split vote, kohta kohdalta äänestys. Alors on va voter d'abord sur le 53. Ensiksi 53. Sur la première partie. Ensimmäisestä osasta. Kompromissista kymmenen ensimmäinen osa. Tarkistus numero 53. Te haluatte ensimmäinen osa tarkistuksesta 53 olisi nyt äänestettävänä. Eli äänestämme ensimmäisestä osasta tarkistuksessa 53. Uh, Minusta meidän pitäisi toimia niin kuin esityslistassa äänestyslistasta sanotaan, eli kompromissista kymmenen äänestetään ensin ja kun se on hylätty, sitten voimme äänestää tästä kohta kohdalta tarkistuksesta 53. Joten pyytäisin, että äänestäisimme ensin kompromissista numero kymmenen. Ja sen jälkeen vasta kohta kohdalta äänestyksestä. Meidän ehdotuksemme on, että ensimmäinen osa tarkistuksesta 53 sosialisteilta se korvaisi ensimmäisen osan kompromissista numero 10. 10. No, nyt kun on päästy kompromissiin, siinä mielessä olisi ihan aiheellista, että aloitamme ensin kompromissista. Jos se hylätään, niin sitten toimimme sen mukaisesti. Te haluatte käyttää puheenvuoron siellä. Olkaa hyvä. Edustaja Surtek. Kiitos. Uskon, että tässä on nyt sellainen kaos, että kukaan ei enää tiedä, mitä tässä tehdään. Ei meidän tässä nyt tule enää lähteä luomaan uusia äänestysmalleja. Minä konsultoin teitä nyt kompromissista numero 10. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Sähköisesti tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy Kompromissi 20-21 puolesta 17 vastaan. Kompromissi numero 11 puolesta. Numero 11 puolesta. Kompromissi 11 vastaan. Tarkistamme tämänkin sähköisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi 11 äänestettävänä. Äänestys päättyy. 17.17. Hylätty. Edustaja Kolmel. Anteeksi, yksi pieni kysymys. En oikein nyt tiedä, Miten paljon meidän valiokunnassamme on maksimissaan äänioikeutettuja jäseniä? Mindestens. 41. 41. Hyvä. Kompromissi oli siis hylätty. Näin ollen jatkamme tarkistuksella numero 56 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta, 13 vastaan, kaksi tyhjää. Tarkistus numero 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 55 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 25 vastaan 16 puolesta. Kompromissi 12 puolesta. Mm, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, äh, hyväksytty korjapuheenjohtaja. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Tarkistus. No, tarkistamme. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 vastaan 20. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan. Tarkistus 64 meneillään. 63. You voted for or against? Äänestittekö puolesta vai vastaan? Mikro, mi, mi, mikro, s'il vous plaît. Micro. 63 63. What was your vote? On amendment 63, I vote. 63 halusin äänestää sen puolesta, en vastaan. Se oli vahinko. Yes, so opposite. Se tarkoittaa, että se on vain yksi ääni lisää, eli se on hyväksytty. Vous demandiez la parole Madame Olmeyer. Non, non, non. Edustaja Holmeier. No, er hän äänesti puolesta ja halusi äänestää vastaan. Hän hoiti tämän väärinpäin, koska hän luuli, että hän äänesti toisesta tarkistuksesta. Eli sen vuoksi hän pyysi, että äänestetään tästä vielä kerran uudestaan. Tässä täytyy nyt tehdä tarkistusäänestys. Tarkastusäänestys tarkistuksesta. Voorzitter, het reglement staat... Puheenjohtaja, säännöissä tätä, tämä ei ole mahdollista. Eli kun puheenjohtaja avaa äänestyksen, puheenjohtaja sulkee äänestyksen, ei voi enää palata ajassa takaisin. Virhe on virhe ja sillä sipuli. Jos joku meistä tai teistä on sitä mieltä, että äänestys ei vastaa hänen äänestysaikomustaan ja tarkoitustaan, Oui, monsieur Rubig. Edustaja Rubig. Puheenjohtaja, ehdotan, että vielä kerran selvennettäisiin, miten äänestyskohdasta 61 ja 62 ja 63 meni. Voisitteko te toistaa, mitkä olivat tulokset näistä? 61. Miten 61 kohdasta äänestettiin? Numero 60 oli hylätty. 61 hyväksyttiin. 62 ei ehtinyt äänestykseen. Se, siitä olisi pitänyt äänestää, koska koska kuusi, tarkistus numero 60 hylättiin, niin 62 ei rauennut. Minä itse tein virheen, kun sanoin, että pitäisi äänestää tarkistuksesta numero 62. Pyydän näin ollen nöyrimmin anteeksi. Sen takia kysynkin nyt teiltä, miten te äänestätte tarkistuksesta numero 62. 62 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti tarkistus numero 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan 16 puolesta, kolme tyhjää. Nyt tarkistus numero 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 63. 20 puolesta 21 vastaan, eli hylätty. Tarkistus numero 64 puolesta vastaan, tyhjää. 64 on hyväksytty. Kompromissi numero 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus numero 6, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 71 raukeaa. 72 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 20 vastaan 7 tyhjää. Tarkistus numero 74 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 vastaan 18, kaksi tyhjää. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan 23. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan. Tarkistamme, koska kaikki ette nostaneet kättä. 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16, 13, 11. Tarkistus numero 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa.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 te ette nyt reippaasti nosta käsiänne. 92. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty 20 vastaan 21. 93 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Rova Gardia Saval, anteeksi, äänestys on nyt meneillään. Te pyydätte ja vielä kohta kohdalta äänestystä, mutta me lähdemme siitä, että ensiksikin äänestämme kompromissista. Kompromissista äänestettiin. 98. Non, monsieur, monsieur, oui. Nous on demande à enlever à voter. Me pyydämme, että äänestetään kohta kohdalta tässä kompromississa. Näinhän me olemme tehneet jo useamminkin. En minä nyt ymmärrä, eikä tässä mitään sääntöjä ole mu- olla muuttamassa. Emmekä me nyt lähdekään niitä muuttamaan, sanoo puheenjohtaja. Äänestimme kompromissista ja otimme pois kohdan, joka vastaa kohtaa 90, tarkistusta 96. Haluamme ottaa pois äänestyksestä tähän kohtaan asti. Siis kompromissi 16. Dont on va faire un vote fractionné. Eli äänestämme nyt tästä vähän paloittain. Ensimmäinen osa, joka päätyy interpretation on demand – Quel est, quel est le texte là C'est Ah On s'arrête ici. Ouais. Bon, sur la... Eli ensimmäinen osa, joka päättyy on demand siihen asti. Onko tämä nyt selvää kaikille? Tähän asti äänestämme. Äänestämme ensimmäisestä osasta. Puolesta mm, vastaan tyhjääkään ei ole äänestäviä. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Sitten toinen osa, joka alkaa particularly concerning the activities, etc. Puolesta toiselle osalle vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty 20 vastaan 18, kolme tyhjää. Näin ollen kompromissi 16 on hyväksytty. Tarkistus. Kuka pyytää puheenvuoroa? Ei kuka. Tarkistus 98 puolesta vastaan. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus numero 100 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 22 vastaan 17, kaksi tyhjää, tarkistus on 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 102, no niin, tarkistamme numeron 101. Kiitos palosta. Eli 101 äänestyksessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 vastaan 18. 102 puolesta vastaan. Täytynee tarkistaa jälleen sähköisesti. 102. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 24. Kompromissi numero 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta, 23 vastaan, 109 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 110 puolesta vastaan, te ette nyt jaksa nostaa käsiänne reippaasti, eli sähköinen äänestys 110. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 vastaan 18, yksi tyhjä. Kompromissi 18. Kohta kohdalta äänestys. viimeisemmästä osasta, siis ensimmäinen osa puolesta. Edustaja Dupré, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ihan vain sanoakseni toisesta osasta, en minä kannata sitä ajatusta, kun puhutaan nykyilmapiiristä, kun puhutaan parlamentaarikkojen mukavuudesta. Kyllä se nyt on aika epäsoveliasta nykytilanteessa. Emme me halua matkustaa kurjissa olosuhteissa, mutta jos me haluamme vahvistaa meidän mukavuuttamme, niin se voi olla vähän provokatiivinen ilmaisu tässä kohtaa. sur la première partie. Ensimmäinen osa kompromissista otetaan pois tämä herra Depren ehdottama lauseen poistaminen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hy- hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Toinen osa kompromissista numero 18. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty. 21 vastaan 17, kaksi tyhjää. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27.12. Nostakaa kättä reippaasti, muuten menee paljon aikaa sähköiseen. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 16.24. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan vastaan tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan Uksa uskoakseni hyväksytty. Tarkistamme 123. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 vastaan 16. 124 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 126 puolesta vastaan Tarkistamme tämän sähköisesti 126. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 vastaan 12. 127 puolesta. Anteeksi. No, se raukeaa. 128 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 129. Raukeaa. Sata kolmekymmentä. Sata kaksikymmentä yhdeksän raukeaa. 130. Oui. Bon, c'est la même chose et donc c'est le même vote. Eli sama äänestys. 131 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tarkistetaan Koneellisesti 132. Äänestys alkaa ja päättyy. <clears throat> Hylätty. 17 puolesta, 22 vastaan, 2 tyhjää. 133 puolesta vastaan. Nyt en nähnyt teidän käsiänne. 133 puolesta vastaan. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. No, tarkistetaan. 134 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta 20 vastaan 2 tyhjää. 135 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136, 7 ja 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaikki kolme on hyväksytty. 139, 40, 41 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 142 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 143. Ja siihen liittyy erillinen äänestys. Esittelijän erillinen äänestys. Poliittisten puolueiden rahoitusta ei pidä lisätä on tämä erillinen kohta. Eli tästä kohdasta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt loput tekstistä, eli 143 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty. Nyt tulemme Johdantoosan kappaleisiin. Tarkistus yksi puolesta. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Eli tarkistus 4 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 18 puolesta 20 vastaan, kolme tyhjää. 5 tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty, Hylätty. 21 vastaan, 17 puolesta 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi numero yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän tarkistus. Anteeksi, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 25 vastaan 16 puolesta. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan nimenhuutoäänestys, eli 13 tarkistus. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 24 puolesta 12 vastaan. 5 tyhjää. Nyt tulemme loppuun. Äänestämme koko tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 14 vastaan. Nyt olemme päättyneet tähän onnelliseen loppuun. Vaikeahan tämä oli, anteeksi. Eh no, loppuun päästiin. Hyvät kollegat, onko muita kysymyksiä? Eipä näytä olevan. Seuraava kokouksemme järjestetään 25. ja 6. huhtikuuta Brysselin kaupungissa. Hyvää iltaa kaikille.